liitännäisrakennus ja muihin omiin pitää siitä kiinni. Ja koska omistaja on valmis luopumaan vuokrasopimuksesta, on myös hyvä asia. Sitten asbesti. Näissä vanhoissa rakennuksissa on tietty asbestiriski, jota tullaan tutkimaan. Ja omistajalla on velvoitteet siitä, että että sellaiset rakennuksen osat, jotka eivät ole asbestitomia, niin niistä sellaisia tehdään. Rakennus on varsin hyvässä kunnossa, mutta se vaatii joitakin investointeja esimerkiksi paloturvallisuuteen ja ilmastointiin. Eivätkä myöskään WC-tilat ole aivan ihanteellisessa kunnossa. emme saa kannettavaksemme mitään läpimätää rakennusta, mutta tällaisen 80-luvun rakennuksen kuitenkin. Esittelijänä olen käsitellyt rakennusasiaa hyvin pitkään. Kollegat tarvitsevat oikea-aikaisesti selkeän kokonaiskuvan asioista ja Remar rakennuksessa tämä on ollut hyvin hankalaa. Tiedot ovat tulleet vasta aivan viime hetkellä kollegoille ja siksi nyt Bayeriksi sanoisin, että tässä ihmiset ovat hieman kärttyisiä, koska tiedot tulevat näin myöhään. Mutta tässä tulisi toimia nyt vielä joulukuussa, kun meillä ei ole ongelmia määrärahojen kanssa, eikä vasta silloin, kun tiedetään, että ongelmia on tulossa. Kiitos. Mikäli kollegoilla on kysymyksiä, niin te voitte sitten pyytää, mutta voitte kysyä, esittää myös sitten pääsihteerille. Kiitos edustaja Volmajer hyvin selkeästi esitteli, minkälaista rakennuksista tässä on kysymys, ja sen vuoksi minä voisin sitten ehkäpä keskittyä enemmän tähän siirtotilanteeseen ja yrittää antaa tällaista kokonaisnäkemystä tilanteesta. Ensinnäkin vuoden 2010 budjetissa me olemme yhdessä päättäneet 11 miljoonan rakennuksiin liikkuvista varauksista, jotka ovat vielä käytössä. Ja sen lisäksi vielä 5 miljoonaa euroa, jotka ovat käytössä ja nämä summat ovat nyt sellaisia, joita, joita voidaan hyödyttää. 24. maaliskuuta päätettiin tällaisesta keskipitkästä strategiasta rakennuksille, samoin kuin myös eh, informaatioteknologiasta. Tämä on ollut budjettivaliokunnan pitkäaikainen toive niin, että ei aina käsitellä tätä rakennuskohtaisesti, vaan että voidaan nähdä, että meillä on monivuotinen strategia, jota sitten toteutetaan askel askeleelta. Uskoakseni tässä yhteydessä on tärkeää, että Remar rakennus äh, on otettu erikseen esille maaliskuun rakennusstrategian kohdassa 33 rakennuksena, joka parlamentilla on tarkoituksena ostaa. Tällä tavalla tämä on siis äh, ainakin identifioitu, mutta toki näitä on täytyy nyt äh, käydä, mutta kuitenkin, että paperilla oli, että tämä rakennus meitä kiinnostaa sen vuoksi, että se on tavallaan jo osa meitä, integroitu osittain rakennuksiin ja Sinne ei tarvitse edes mennä ulkopuolelta sisälle, vaan se on sidottu tällaisella käytävällä Ja meidän, me haluaisimme, että nämä rakennukset keskitettäisiin maantieteellisesti niin, että me emme joudu sellaiseen tilanteeseen, että joudumme vielä järjestämään äh, liikenneyhteyksiä ja, ja sen mukaan teemme sitten ostoksia. Me omistamme 83 prosenttia jo näistä rakennuksista ja me haluamme hyödyntää ja jatkaa tätä edelleen niin, että voimme vähentää esimerkiksi vuokrakustannuksia. Siltä osin Remar rakennus 8500 neliötä. Se on sitä kautta hyvin tärkeä rakennuskivi tätä meidän rakennuskantaamme ja sen täydentämistä. Äh, puuttuvat summat tämän 11 miljoonan lisäksi. Äh, niitä voidaan käyttää, tai niitä löytyy nimenomaan rakennusalalta. Me olemme tehneet säästöjä energiakustannuksissa käyttämällä vähemmän energiaa ja 2011 tullaan tekemään muita korjaustöitä, joten ne varat, joita budjetissa on varattu rakennuksille, niitä jää ylitse. Ja sen vuoksi me voimme käyttää tähän ostoon enemmän varoja kuin alun perin olimme laskeneet. Toisekseen, mitä tulee wifi-yhteyteen, meillä oli 5 miljoonaa yhteisesti katsottu tällaisiin prioriteettiprojekteihin puhemiehistön projekteihin. 24. maaliskuuta 2010 päätettiin näistä prioriteeteista. Sillä oli oma kohta 2b, jonka otsikkona oli Connectivity and Wi-Fi, joka osoittaa hyvin selkeästi, että meillä on kunnianhimoja kehittää yhä liikkuvampaa kommunikaatiota ja sen vuoksi tässä olisi mahdollisuus wifiin sekä kokoussaleissa, äh, jäsenten toimistoissa, käytävillä, kaikkien mahdollisuuksien mukaan. Ja nyt äh, on päätetty, että tämä 5 miljoonaa äh, käytetään wifiä varten. Summa on hieman korkeampi kaiken kaikkiaan. 2 miljoonaa käytetään näistä määrärahoista ja 828 000, 878 000 muualta. Niin rahoitus on tässä varma. Tässä on huolehdittava viimeisimmistä standardeista, myös turvallisuusnormeista. Tässä on luonnollisesti tiettyjä eroja esimerkiksi sisäisten ja ulkoisten käyttäjien välillä. Heillä on erilaiset pääsyt tähän wifi-verkkoon mutta joka tapauksessa wifi on mahdollisuus käyttää. Te puhuitte myös siitä, miltä kaiken kaikkiaan näyttää varojen käyttö ennen vuoden loppua. Tässä on tiettyä pelivaraa. Me neuvottelemme tällä hetkellä Sofian toimistosta tässä on kysymys alle 10 miljoonasta nähtävästi. Tästä neuvotellaan vielä. Sen vuoksi en voi tätä summaa tarkkaan sanoa, mutta olettaisin, että tämä on noin 9 miljoonaa. Ja toive ostaa tämä rakennus Sofiassa, se on myös mukana tässä rakennusstrategiassa kohdassa 38. Sitten on yksi epävarmuustekijä tässä vielä ennen vuoden loppua, nimittäin kysymys siitä, koska me saamme tuomioistuimen päätöksen palkkojen sopeuttamisesta. Mikäli tuomioistuin peruu neuvoston päätöksen, tämä merkitsee lisäkustannuksia, joista osa on budjetoitu, osa ei. Joten sen vuoksi tällä hetkellä me emme nyt tiedä, koska tämä tuomio annetaan – ja siitä tulee sitten lisää kustannuksia noin 8,2 miljoonaa euroa. Mutta tämä nyt riippuu siitä, koska tuomioistuin antaa tämän tuomion, koska tuomioistuinhan päättää vain esimerkiksi, että se peruu tai se ei hyväksy neuvoston hyväks, päätöstä, mutta sitten taas äh, tulee tämä neuvottelut äh, uusista luvuista äh, palkkasopeutuksista. Ja olettaisin, että tämä toinen päätös ei ehkäpä vielä, ei enää tänä, tämän vuoden puolella tule, joten se tulee kuormittamaan 2011 budjettia. Mutta mikäli se nyt kuitenkin tulisi joulukuussa, niin ja meidän olisi velvollisuus sitten lähteä näihin maksuihin, niin silloin meidän täytyisi säästää muissa budjettikohdissa, jotka koskevat henkilökuntaa. Ja sitä kautta kykenisimme sitten hoitamaan nämä maksut. Mutta tämä epävarmuus perustuu nyt neuvoston päätökseen ja, ja tuomioistuimen päätökseen, mutta olemme valmistautuneita molempiin tilanteisiin, eli että päätös tulee 2010 tai että se siirretään vuodelle 2011. Ja jos se siirtyy 2011, niin silloin meillä on tiettyjä marginaaleja, ja olen tietoinen siitä, että tämä hetkisissä neuvotteluissa lisätalousarviosta 2010 tällä on tietty roolinsa. Mikäli tässä nyt jää tiettyjä marginaaleja, niin voisin olettaa, että tässä voitaisiin tehdä jotain investointeja IT-teknologian alalla. On käynyt myös selväksi, että jäsenet arvostaisivat kovasti sitä, että heillä olisi ajankohtaiset varusteet, varsinkin uusilla jäsenillä, jotka on valittu 2009, on sellainen olo, että parlamentissa olisi asioissa parantamisen varaa. Eli tässä voitaisiin investoida ja se olisi varmasti hieno juttu. Ja monet jäsenet pitäisivät sitä varmasti hyvänä asiana. Jos me nyt löydämme tukea näille mainitsemilleni toimille, niin uskoisin, että me olemme voineet toteuttaa budjetin hyvällä tavalla tavoitteenahan on noin 98 prosenttia ja tämä tuntuu minulta, minusta aika realistiselta. Meillä on siis tiettyjä epävarmuustekijöitä liittyen esimerkiksi sihteeristö lisään ja voidaanko se ottaa siirtää ensi vuodelle ja millä tavalla tämä otetaan huomioon aikaisemmat vuodet, jos varoja jää ylitse ensi vuonna voimme arvioida tämän paremmin kuin nyt, mutta uskoisin, että näiden, tämän toimenpidepaketin kautta voimme varmistaa koko joukon investointeja ja sitä kautta sitten äh, myös tavallaan äh, ottaa ne pois kuormittamasta budjettia. Kiitos paljon pääsihteeri tästä hyvin kattavasta, hyvästä informaatiosta, hyvin koherentista politiikasta, jossa puhutaan budjetin toteuttamisesta, tämän vuoden budjetin toteuttamisesta, kuin myös tulevista kiinteistöhankinnoista. Edust, herra, edustaja Vaughan on ensin pyytänyt puheenvuoron. A few words Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama sanonen Vladimir Mankan nimissä, joka on esittelijä, mutta ei kykene olemaan paikalla. Ensinnäkin Remar rakennuksen ostamisesta. Esittelijä Manka hyväksyy rakennuksen ostamisen ja sen vuoksi hän hyväksyy tämän pyydetyn siirron. Ja pääsihteeri ja esittelijähän täällä esittelivät nämä perustelut jo. Rakennuksen lähellä oleminen, sen myytävänä oleminen ja se, että menettäisimme sen, jos se menee jollekin muulle. Joten tämä nyt ei ole mikään ongelma. Esittelijä haluaisi kuitenkin kommentoida myös tätä itse prosessia, ähm, ja tämä pääsihteeri pitäisi muistaa. Ensinnäkin äh, varainhoitoasetuksen äh, asema parlamentille on annettu kaksi viikkoa aikaa päättää, haluaako se antaa aiheesta lausunnon. Ja tämä kaksi viikkoa on aivan liian lyhyt meille. Ja esittelijä ehdottaakin, että tämä äh, pidennettäisiin kahdeksaan viikkoon. Ja tämä on ajatus, jota me tukisimme. Sitten kysymys myös äh, tarpeesta saada pitkän aikavälin rakennusstrategia parlamentille. Tämä on asia, joka otettiin esiin tämän vuoden alussa ja vuoden 2010 loppuun mennessä meillä ei kuitenkaan vielä ole tästä varsinaista lausuntaa, joten ehkäpä tämä strategia ei ole vielä ihan paikallaan. Että tätä täytyisi kyllä tarkastella toiseen kertaan. Mutta joka tapauksessa esittelijä hyväksyy tämän oston ja tämän siirron. Toinen kysymys liittyy Wifiin pääsyä ja sen laajentamista täällä Brysselissä ja Strasbourgissa. Esittelijä äh, totesi, että tästä on tehty tutkimus ja tätä on äh, tuettu puhemiehistössä. Ja olisi hyvä, että wifi olisi käytössä kaikissa meidän rakennuksissamme, mikäli mahdollista ja myös muissa toimielimissä ympäri Eurooppaa, jossa ei ole wifi-verkkoa. Äh, Kaksi asiaa kuitenkin. Ensinnäkin taloudellinen tilanne on hankala. Meillä on hyvin hankala tämän äh, budjettineuvottelut käynnissä neuvoston kanssa ja sen vuoksi meiltä kyselläänkin, voidaanko onko mahdollista käyttää neljä miljoonaa siihen, että Strasbourgissa rakennetaan äh, wifiä, kun me vain kuitenkin käymme siellä muutaman päivän per kuukausi. Toinen liittyy valtaviin kustannuksiin, 7,5 miljoonaa euroa, 4 äh, miljoonaa siitä Strasbourgiin. Se tuntuu kohtuuttomalta. Voisiko pääsihteeri hieman äh, valoista näitä lukuja, koska minusta wifi tänä päivänä on ole ollenkaan niin monimutkainen ja kallis teknologia, että 7,5 miljoonaa on aika monen summa pulittaa tästä. Joten esittelijän suositus tällä hetkellä oli siis se, että hyväksytään Wifin laajentaminen Brysselin rakennuksiin, mutta ei tätä neljää miljoonaa, joka on pyydetty Strasbourgiin. Ja ole, tämähän kaikki riippuu riippuu niistä vastauksista, joita saan näihin kysymyksiin, jotka esitin pääsihteerille. Ja ich möchte mich auch bedanken. Minäkin haluaisin kiittää näistä kattavista tiedoista ja todeta, että Ruemar rakennuksen osto sopii meille näin ehdoin, näillä ehdoilla, joita tässä juuri meille kerrottiin. Mielestäni myös tämä eh, langattoman verkon laajentaminen Brysselissä on tärkeä asia. Meidän täytyy kuitenkin aina pohtia sitä, mitä investointeja voidaan perustella milloinkin. Minulla olisi kysymys pääsihteeri Vellelle näistä palkka mukautuksista. Sanoitte, että jos meillä on tai on asetettava yli 8 miljoonaa vielä tämän vuoden puolella, niin tämä pitäisi sitten rahoittaa säästöillä. Miten tämä sihteeristön lisä nyt liittyy tähän? Tuleeko tämä raha nyt jostakin muualta? Tämä ei ole aivan avoin tai läpinäkyvä asia minulle. Merci, madame le Kiitos rouva esittelijälle. Varapuheenjohtaja Kalfin, olkaa hyvä. Uh, I would like to ask... Uh, Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kysyä pääsihteeriltä tästä Wifistä. Haluaisin kysyä sulta jotain. Hyvä. Niin, haluaisin kysyä näistä Wifi-menettelyistä ja ehdotuksista. Eh, minä en taatusti ole ainoa, eh, joka tukee sitä, että meillä on rakennuksissa Wifi ja muita moderneja teknologiaa. Te sanotte kuitenkin, että käytettäisiin viimeisimpiä eh, laitteistoja. Meillä ei ole minkäännäköistä informaatiota nettiyhteyksien nopeudesta ja turvallisuudesta, mutta jos nyt katsotaan ihan näin Stras, Strasbourgin neljää miljoonaa, niin tämä summa tuntuu aika suurelta, koska hyvin monissa paikoissa on julkisia, avoimia, langattomia nettiyhteyksiä kaupungeissa ja rakennuksissa, joten kun katsoo, miettii sitä, niin tämä tuntuu todella kalliilta. Mitä on tämä uusin teknologia? Tämä tuntuu liian kalliilta. Voisitteko te hieman vertailla tätä mitä meillä aletaan toimittaa. Fernandes. Kiitos, edustaja Fernandes. Um- Kiitos, puheenjohtaja. Minä, minäkin haluan kiittää pääsihteeri hänen puheenvuorostaan. Kun puhumme kiinteistö- tai rakennuspolitiikasta, meidän mielestämme strategia on hyvä ja me hyväksymme kiinteistöjen rakennusten ostot. Mitä sitten tulee wifiin? Eihän se hyödytä mitään, että meillä on wifi Brysselissä, mutta että meillä ei olisi sitä Strasbourgissa. Eihän siinä ole mitään mieltä. Kyllähän me olemme sitten ihan samaa mieltä, että wifi pitäisi asentaa meidän työpaikoillemme. Tällä tavoin aivan varmasti voimme olla tuottavampia työssämme. Voimme myös tehdä paremmin työtä ja parantaa meidän saada erinomaista lainsäädäntötyötä nopeammin toteutetuksi. Toivotan, toivon, että tämä asennus tässä to, no, sopeutetaan halpoja kustannuksia mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman parhaalla teknologialla, että wifi saadaan todellisuudeksi. Meidän pitäisi tehdä analysoida myös kustannukset ja myös tämä Varmasti pääsihteeri ei vastusta tätä, koska ei meilläkään ole mitään vastustavaa kiinteistöpolitiikan suhteen. Nikola puuten puhutan, pyytänyt puheenvuoron, haluatko puhua nyt vai pääsihteerin jälkeen? Pääsihteerin jälkeen, selvä. No niin, hyvä pääsihteeri, annan teille jälleen puheenvuoron. Ja, herzlichen Dank. Zunächst einmal auch dafür, dass... Kiitoksia. Kiitos siitä, että näin laajasti tuetaan tätä Remar-rakennusasiaa Kysymykset koskivat lähinnä wifiä ja henkilöstökustannuksia. Ensinnäkin tämä Strasbourgin investointi. Siinä on tärkeää, että tärkeä muistaa, että vietämme Strasbourgissa aika vähän aikaa ja tarvitaan hyvät syyt sinne investoimiseen. Me haluamme kuitenkin investoida samalla tavalla kaikkiin toimielimiimme ja rakennuksiimme. Ja erityisesti Strasbourgissa työolot ovat äärimmäisen huonot. Siellä on pienet toimistot ja siellä IT-teknologian parantaminen olisi ehkä tärkeämpää jopa kuin Brysselissä silti, vaikka Strasbourgissa ollaankin lyhyemmän aikaa kuussa, niin on päätetty parantaa meppien työoloja juuri tuolla erityisesti. On tehty tutkimus viime kuukausina tästä asiasta ja se on välitetty puhemiehistölle. Trypel esitti sitten erityisen kohdennetun kysymyksen liittyen tähän 8,2 miljoonaan ja siihen, mistä nämä säästöt tähän summaan sitten tulisivat. Henkilöstön suhteen eri kustannuksia. Voitaisiin, siis meillä on 1200 budjettikohta, jossa ovat, on 5,4 miljoonaa. Sitten ennenaikaiset eläkkeet, 12.04 budjettikohta. Sitten 1400 budjettikohdasta saadaan noin pari miljoonaa. Ja noin 2,5 miljoonaa koskien virkamatkoja. Eli tästä, tästä koituisi noin 11 miljoonan säästöt. Eli vaikka meille tulisi tällaisia lisäkustannuksia, niin henkilöstömenot olisivat kaiken kaikkiaan pienemmät kuin aikaisemmin. Kiitos paljon pääsihteerille. Nyt rouva esittelijä saa puheenvuoron. Äh, Puheenjohtajat kollega. Wifistä Strasburgissa. Öö, on ylipäätään hankalaa. Eihän siellä oikein voi muutenkaan mitään tehdä. Ja kun, jos haluaisi esimerkiksi seurata jotain keskustelua, niin ei kykene, ja ei, ei, ei kykene toimimaan ja tekemään, koska siellä ei ole tilaakaan joten en tässä nyt yritä mitenkään Strasburgia vastaan puhua, mutta 300 kollegaa on allekirjoittanut, että he haluaisivat mielellänsä wifin kaikilla paikoilla, jossa he työskentelevät, ja jos meillä varat on käytössä, niin ehkäpä meidän ei pitäisi tapella siitä, kun meillä kerta on nyt ongelmattomasti näitä rahoja käytössä ehkä meidän täytyisi myös kunnioittaa useita kollegoita, jotka ovat ylitse poliittisten ryhmien allekirjoittaneet tämän vetoomuksen, että saataisiin wifi niin, että voisi parlamentissa kuunnella keskusteluita ja tehdä työtä samalla. Minusta tätä toivetta pitäisi kunnioittaa. Ja siis kaikilla paikkakunnilla, joissa työskentelemme, että olisimme mahdollisimman kykeneväisiä tekemään työtä ja kommunikoimaan. Se kuuluu minusta ihan uuden aikaiseen työtapoihinkin. Sitten kysymys puheenjohtajalle tämä työasiakirja nyt vai, vai vasta jälkeenpäin? Nyt sopii hyvin. Kurz zum Working Document auch aus. Ich halte mich knapp und bündig. Ihan lyhykäisesti minä olen tehnyt tällaisen työasiakirjan, josta haluan, jossa haluan kertoa kollegoille näistä yleisistä lähtökohdista, ongelmista sekä ongelmista, jotka liittyvät varainhoitoasetukseen. Tähän mennessä meillä ei ole mitään yhtenäisyyttä kiinteistöpolitiikassa, jokainen noudattaa omia etujansa on tiettyjä yhtymäkohtia esimerkiksi tiedotustoimistojen kohdalla. Nyt on tehty joitain edistysaskelia lukujen pohjalta, ainakin jos tässä nyt pyrkii seuraamaan sitä, mitä rakennuksia meillä on ja minkä arvoisia on. Se ei ole ollenkaan helppoa. Nämä luvut ovat niin kaukana toisistaan ja miksi se näin on. Sen vuoksi, että jokainen aina lisää tai ottaa pois jotain teoreettista arvoa, vuokra-arvoa, joku analysoi tonttia ja niin edelleen. Eli tässä on hyvin erilaiset perustat näille luvuille. Sen vuoksi meidän pitäisi saada selkeä, läpinäkyvä, helposti nähtävä perusta näille luvuille, koska jäsenet haluavat tietää ja myös suuri yleisö haluaa tietää. Tällä hetkellä se on hankala. Meidän täytyy saada jonkinnäköinen tietokanta, joka olisi selkeä äh, mahdollisimman nopeasti. meillä on tällä hetkellä ollut strategiana ostaminen sillä edellytyksellä, että tämän ostamisen täytyy olla halvempaa kuin liisaaminen tai vuokraaminen. Äh, ei ole järkevää ostaa, mikäli esimerkiksi vuokraaminen olisi äh, järkevämpää. Me olemme hyvin voineet toimia tässä, mutta äh, komissiokin on siirtymässä enemmän ja enemmän ostamiseen. Vielä ei tiedetä esimerkiksi virastojen kohdalla kuinka kauan se on olemassa, onko se pysyvä vai ei, sen, ja missä se on, sen vuoksi siellä on enemmän vuokrattu. Sitten tiettyjä ongelmia liittyen näihin rakennusten kilpailuttaminen rakennusten kohdalla on ollut ongelmallista. Aikaisemmin esimerkiksi se, millä tavalla ne on rahoitettu, ovat johtaneet ongelmiin sen vuoksi, että meillä ei ole ollut mitään tällaisia keskipitkänä äh, rahoitussuunnitelmia. Ja sen vuoksi äh, tuli myös äh, ongelmia tarjouskilpailujen suhteen. Ja tarjouskilpailuja ei ole edes järjestetty, kun on ollut kysymys näiden rakennusten muuttamisesta meille sopiviksi. No, sitten suurissa projekteissa meillä on esimerkiksi tämä Special Proposed Vehicles. Eli meillä on tällaisia erityisrahoitusvälineitä, jossa on sitten neuvoteltu niin, että sekä komission että parlamentin on täytynyt käyttää näitä kokoomaeriä niin, että on voitu saada aikaan jonkinnäköisiä keskipitkän aikavälin suunnitelmia. Ja KAT on ollut, sitä on pidetty tällaisena mahtirakennuksena lehdistössä. No, ei se ole mitenkään erityisen mahtava tai ruma. Se nyt on rakennus, jossa on 3000 työntekijää yhdessä rakennuksessa, eikä niin, että ne ovat seitsemän paikkaa siroteltuna, joka oli paljon kalliimpaa kuin tämä yksi rakennus. Ja jatkossa me tulemme säästämään 27 miljoonaa, mikä on ihan näppärää. Ja jos me haluamme olla tehokkaampia, niin silloinhan ei ole kysymys siitä, että vuokrataan mahdollisimman kalliilla. Ei, vaan kysymys on siitä, että työntekijät kykenevät toimimaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Luxemburgissa nämä 3000 työntekijät nyt toimivat, meidän täytyy miettiä, millä tavalla me saamme heidät mahdollisimman hyvällä tavalla toimimaan. Onko tämä sitten tämä yksi rakennus äh, vai sirotoituna sinne tänne. Luxemburg on kuitenkin äh, antaa äh, tämän tontin ilmaiseksi. Tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole rahaa eikä varmasti tulevaisuudessakaan. viranomaiset ovat saaneet näistä rakennuksista vasta viime hetkellä informaatiota, että meillä ei ole mitään pitkän aikavälin suunnitelmaa. Sen vuoksi ehdottaisinkin, että me pitäisimme kiinni tästä kahdeksasta viikosta, mistä puhuimme varainhoitoasetuksen yhdessä, ja että me saisimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietää asioista jo silloin, kun niistä ruvetaan puhumaan ja suunnittelemaan. Ja miten esimerkiksi jos komissio suunnittelee jotain suurta projektia, vaikka 800 miljoonan suuruusluokkaa, ja sitten kahdeksan viikkoa ennen me sanomme, että ei, tämä sovikkaa meille ja komissio on jo kaiken suunnitellut ja on ollut tarjouskilpailut ja siinä on käytetty hyvin paljon rahaa. Ja sitten oikeastaan voi sanoa, että silloin me budjettiviranomaisena olemme patti- ja pakkotilanteessa, että me emme voi päättää tällaista projektia vastaan, joten sen vuoksi varainhoitoasetukseen voitaisiin saada tällainen määritelmä siitä, että me mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa olisimme mukana näissä menettelyissä ja voisimme vaikuttaa asioihin. Sen lisäksi meidän täytyisi ottaa mukaan myös markkinoiden vertailuhinnat, eikä toimia sen moton mukaan, niin kun markkinat ajatevat EUlla rahaa, ne voivat maksaa ylihintaa. Ah, meidän täytyisi pitää kiinni tällaista markkinoiden vertailusummista, vertailuhinnoista, ja sillä tavalla voisimme toimia paremmin. Ja tässä työasiakirjassa on paljon erilaisia kysymyksiä parlamentille, komissioille, toimielimille ja olisin kiitollinen puheenjohtajalle, jos me parin kuukauden kuluttua voisimme ottaa tämän asian uudelleen esityslistalle. Ja ehkäpä me silloin voisimme pyytää myös vastauksiakin komissiolta ja parlamentilta siitä, miltä, miten he näkevät tulevaisuuden. Minusta on välttämätöntä, että me saamme vastauksia ainakin muutamiin kysymyksiin. Kiitos paljon rouva esittelijälle. Meillä on kaksi puheenvuoropyyntöä, koska meidän täytyy vielä äänestää. Päivä on ollut pitkä. Edustaja Wagner. Turn into the issue of the, the two transfers. Vaan palaan näihin kahteen siirtoon. Edustaja Mankalle sopii hyvin tämä siirto Remar rakennusta varten. Siitä voimme äänestää. Kollegat ovat siitä nähtävästi yhtä mieltä. Hieman hankalampi on keskustelu tästä Wifistä, koska edustaja Mankka suositteli, että hyväksymme Wifin laajentamisen Brysseliin, mutta ei Strasburgiin. Tämä on hieman hankalampi asia. Joten minä pyysin aikaisemmin tässä jo pääsihteeriä äh, erittelemään nämä kustannukset, koska täällä muutkin kollegat olivat sitä mieltä, että 7,5 miljoonaa on äh, todella paljon rahaa. Joten äh, minusta olisi hyvä, jos me siirtäisimme tämän äänestyksen siihen, että me saamme pääsihteeriltä eriytetyt kustannukset. Je vous remercie. Kiitos paljon. Pyrimme vastaamaan teille sitten Rouva Gressle. Ich wollte eigentlich der Monika Holmeier danken. Das ist schon ein Haluaisin kiittää Monika Holmeieria. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asiakirja. Olen ollut täällä jo vuosia, enkä ole nähnyt tämän kaltaista asiakirjaa vielä kerran, kertaakaan. Mitä tulee Luxemburgin, voisiko joku hieman selvittää tätä siellä. Esimerkiksi edelleen rakennetaan 586 miljoonan arvosta. Sopimuksia voidaan kuitenkin muuttaa ja mielestäni tässä olisi ehkä muutoksen varaa. Haluaisin tässä puhua nyt komissiosta, komission rakennuksista ja epätasa-arvoisesta kohtelusta. Kaksi rakennushanketta, joita komissiolla on ollut, Rydellä Luon. Meillä oli tässä tiettyjä varauksia ja suuri rakennushanke Etelässä. Ne ovat kaikki, molemmat menneet tavallaan toimijoiden, toimien, toimien läpi. Tässä on tarkoitus saada aikaan 250 000 uutta neliötä. Minulle on selitetty tätä asiaa siitä lähtien, kun on, olen ollut tämän valiokunnan jäsen ja minua todella kiinnostaisi tässä nyt saada selkeät kustannushyötyanalyysit. Ja kysyisin komissiolta, miten nämä kaksi suurta rakennushanketta nyt tulevat jatkossa etenemään. Otetaanko meitä tässä lainkaan nyt mukaan veneeseen vai tehdäänkö tässä niin, että lasku sysätään eteenpäin ja sanotaan, että tässä tulee säästää? Kiitos paljon esittelijälle, kiitos pääsihteerille, joka lähtee. Ja kiitän kaikkia kollegoja osallistumisesta tähän tärkeään keskusteluun. No niin, Asiakirjasta esitettiin aika paljon kysymyksiä Robajerle ja Rova Kreslelle komissiolle. Mitä tulee sitten näihin kahteen siirtoesitykseen, jotka meillä on täällä esityksen. Minä vastaan heti Voganille. Juridisesti meitä ei velvoita mikään äänestämään, äänestämään tästä siirrosta C11, joka koskee wifiä. Kyllä me voimme lykätä sitä seuraavaan kertaan. Ja sillä välin me pyydämme pääsihdeltä täsmennyksiä, joita te tarvitsette, kun te haluatte vähän jakaa töitä Strasbourgin ja Brysselin välillä. Eli emme siis äänestä tästä tänään, tästä siirtoesityksestä C11. Mutta mitä tulee sitten Remaan rakennukseen? Ja mitä tulee artiklan 179 soveltamiseen rakennuspolitiikasta. Meidän pitää tietää, haluammeko antaa lausunnon. Meidän esittelijämme ei halua antaa lausuntoa syistä, jotka hän meille pitkällisesti perusteli. Eli olen sitä mieltä, että budjetti- tai talousvaliokunta on yhtä mieltä siitä, että ei anneta lausuntoa. Kaikki ovat samaa mieltä, ei mitään lausuntoa. Yksimielisesti olemme sitä mieltä, että ei lausuntoa. Eli silloin annamme vihreätä valoa pääsihteerin päin, joka kiittää meitä siitä varmasti sydämellisesti. Tästä lähtien voimme sitten siirtyä siirtoesitykseen numero 10, ei 11 vaan 10, joka vastaa Remar-rakennuksen hankintaa. Kuka puoltaa tätä siirtoa numero 10? Kuka vastustaa? Tyhjää. Kiitos yksimielisesti. Tämähän oli ihan loogista. No niin, 11 on siis lykätty seuraavalle kokoukselle. Ja nyt voimme sitten käsitellä esityslistan viimeistä kohtaa siirtoa 53. Là, nous avons des chiffres modestes, un milliard. Tästä meillä on ihan vaatimattomia lukuja. Miljardi 750 miljoonaa Laslo Jurjan tulee esittelemään meille tämän ongelmakentän tämän siirtoesityksen suhteen. Thank you, Mr. Chairman. I think that there is... Uh... Ei tässä nyt ole mitään ongelmaa. Me voimme tukea tätä. Ja jälleen kerran toistan, että komission oli lisättävä tätä yksi b otsaketta huomattavasti enemmän yli miljardiin. Miksi me emme äänestäneet tänä aamuna tästä yhdessä muiden siirtojen kanssa, varsinkaan ajatellen tätä lisäbudjettia 10, joka on tämän siirron kaveri. Kuten te mainitsitte, me äänestämme lisätalousarvioesityksestä numero 10 vasta joulukuussa, mutta tätä siirtoa tarvitaan komission käynnissä olevalle työlle, enkä näe mitään syytä, miksi me emme tukisi sitä nyt. Kiitos. Onko kysymyksiä? En Täällä nousee peukaloita vähän ylöspäin, joka ilmaise innostusta. Kuka puoltaa tätä siirtoesitystä, jota esittelijä täällä edistää? Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Siirtoesitys on hyväksytty. Hienoa. Hyvät kollegat. Minä luulen, että me olemme näin ollen käyneet loppuun esityslistamme. Tämä on ollut työntäyteinen päivä. Seuraava kokous pidetään 18. 18. Moneltako? Mihin kellon aikaan? Kello 15. 18. marraskuuta kello 15. Siihen mennessä monet ovat ehtineet toimia erittäin aktiivisesti. Aivan erityisesti ne, jotka ovat kuuluvat sovitteluvaltuuskuntaan, heidän täytyy olla käytettävissä huomenna. Me olemme tietysti kaikki käytettävissä minitäysistunnossa, mutta äh, normaalisti pitäisi aloittaa kello 17. Me kokoonnumme kaikki yhdessä, koko valtuuskunta siis, jotta voimme todella luonnostella viimeiset piirrot tähän strategiaan neuvottelua silmällä pitäen, joka käydään torstaina. Minä olen pyytänyt aivan erityisesti, mikä mikä on siis tämä tilanne äänestysten jälkeen täysistunnossa. Se tarkoittaa sitä, että ilmeisesti täysistunnon äänestyksiä aikaistetaan torstaina kello kymmeneksi. Jos se ole mahdollista, niin kello 11 niin kuin tavallisesti, niin sitten me lykkäämme sovittelua. Meillä on taas valmistella kokous sitä ennen, mutta näin on suunnitelmissa. Kiitos paljon. Kokous on päättynyt.